ilmoitetaan, että hän tulisi myöskin Euroopan parlamentin kokouksiin useammin keskusteluja seuraamaan, ainakin nykyiseen verrattuna. Hyvä, minä välitän tämän parlamentin kannan eteenpäin. Ainakin ennen kuin niin sanottu perhepotretti otetaan. No niin, onko Tähän liittyen mitään muuta huomautettavaa eipä näytä olevan, joten hyvät edustajat, siirtykäämme ensimmäiseen esityslistan kohtaan. Mietintö, jonka edustaja Busutille on laajatinut aiheesta sisämarkkinoiden tulostaulu. Ja puheenvuoron saa mietinnön laatia. Edustaja Busutil, neljä minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Viime aikoina on puhuttu paljon kasvusta ja siitä, miten saada Euroopan talous jälleen käyntiin ja saada taloudet pois kurjuudesta, mutta meidän on mentävä pidemmälle kuin iskulauseet ja kerrottava, miten kasvua saadaan aikaan. Mietinnössäni sisämarkkinoiden tulostaulusta, jonka esittelen teille tänään, haluan lähettää inkertaisen, mutta tärkeän viestin. Jos todella haluamme saavuttaa kasvua, niin annetaan sisämarkkinat kuluttajille, koska se on se yksittäinen tärkein kasvuinvestointi, joka Euroopassa on olemassa. Meidän on korjattava se, mikä ei toimi Euroopassa ja missä olemme epäonnistuneet sitten Euroopassa. Komission sisämarkkinatulostaulu osoittaa, että monien jäsenvaltioiden ponnistelut transponoida sisämarkkinan lainsäädäntöä kansalliseen lainsäädäntöön. Edustaja Busutil, pieni hetki. Hyvät kollegat, ne, jotka eivät halua kuulla edusta Busutilin alustusta, niin voisitteko poistua salista hiljaa? Amerika Busutil. Vielä pieni hetki, edustaja Busutil. Those, Mr. President, who wish. Kiitos niille, jotka haluavat kuulla minua täällä tänään. Elevät jäsenvaltiot tiivistä ponnisteluitaan varmistaessaan, että sisämarkkinan lainsäädäntö siirretään kansalliseen lainsäädäntöön. Ilman sitä sisämarkkinoita ei ole olemassa. Tällaiset uhkakuvat ja heikko toteutus jäsenvaltioissa on näkynyt, mutta omassa maassani Maltalla olen tyytyväinen, että meillä, me olemme paras oppilas transponoinnissa – ja olemme siirtäneet lähes kaikki EU-lainsäädännön ajoissa eh, oman lainsäädäntöömme. Virossa on myös hyvää kehitystä tapahtunut ja erityisesti sai parhaat tulokset terveystarkastuksessa. Nämä eivät ole poikkeussääntöön, vaan ne osoittavat, että jos on poliittista tahtoa, muut jäsenvaltiot voivat suoriutua aivan yhtä hyvin. Mutta jos ei tehdä enempää sen suhteen, että sisämarkkinalainsäädäntöä transponoidaan niin lyhyessä aikavälissä kuin mahdollista, niin jäsenvaltioiden yritykset ja kansalaiset eivät voi nauttia sisämarkkinoiden tuloksista. Jäsenvaltioiden on siksi asetettava kunnianhimoisempia tavoitteita ja niiden on pitäydyttävä sitoumuksissaan. Omalta osaltaan Euroopan komission pitää jatkaa omassa roolissaan EUn täytäntöönpanijana ja osoittaa esimerkkiä. EU-lainsäädännön rikkomuksia on seurattava seuraamusmenettelyllä nopeammin. Ja tässä mielessä, puhemies, yhtenä ehdotuksistani esitän uudistusta, jolla saadaan tällainen nopeutettu rikkomusmenettely aikaan sisämarkkina syyttäjän kautta, jolla on riittävä riippumattomuus, jotta se voi toimia objektiivisesti niiden rikkomusten osalta ja joita tapahtuu, ja se on vapaa poliittisista paineista, ja se voi nostaa nopeasti kanteita. Mutta sisämarkkinapuitteisto ei ole ainoa askel kohti sisämarkkinoita kuluttajillemme. Siksi mietinnössäni keskitytään myös siihen, kuinka tärkeää on saada sisämarkkinat suoraan kansalaisten ja yritysten käyttöön. Tässä erityisesti komission työvälineverkosto verkosto on hyvin tärkeä ja sellaiset instrumentit kuten Solvit-verkosto, ne tarvitsevat vielä mm, lisää esittelyä, että niitä voidaan tehokkaasti käyttää. Kansalaiset usein vielä kohtaavat hyvin epämääräisen ja monimutkaisen verkoston, jos he haluavat valittaa jostain, ja silloin heidän ongelmansa ratkaisun löytämisestä muodostuu itse ongelma. Ja siksi minä pyydän lisää koordinointia, yhteensovittamista komission eri palveluiden välillä ja haluan korostaa sinun Eurooppa-neuvontapalvelua yhtenä yhteyspisteenä kansalaisille – tarvitaan myös ihan eläviä ihmisiä, eh, esimerkiksi komission edustajia eri edustustoissa, pääkaupungeissa, eh, niin että he työskentelevät suoraan ja vastaanottavat kansalaisten valituksia. Meidän kansalaisiltamme on pyydetty paljon uhrauksia, jotta varmistetaan, että pääsemme talouksiemme kanssa kuiville näistä ongelmista, mutta tällä tavalla voidaan saada aikaan taloudellista vaurautta ja kasvua, jota kansalaiset meiltä odottavat. Kiitän. Kiitoksia edustaja Busutil. Seuraavana komission puolesta komission jäsen Barnier, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies. Hyvää iltapäivää kaikille. Arvoisat edustajat, ensimmäiseksi haluan esittää kiitokset Simon Busutille työstä, jota hän on henkilökohtaisesti tehnyt tämän mietinnön eteen. Ja niin ikään kiitän häntä ymmärtämyksestä komissiota kohtaan. Myöskin koordinaattoreita haluan kiittää. Tilanne on vaikea. Rahoituskriisi ei ole päättynyt ja taloudellinen kriisi vaikuttaa talous- ja sosiaaliseen ulottuvuuteen hyvinkin paljon. Arvoisa puhemies, monet kansalaiset joutuvat kärsimään, he joutuvat työttömyksi, monet ovat raivoissa ja tuovat se myöskin esiin. Ja nyt me puhumme kuitenkin sisämarkkinoista herra Usutelin mietinnössä. Tilanne onkin melko paradoksaalinen näin sanoakseni. Miten me voimme toimia, jos nationalististen äh, raivonpuskien äh, kohteeksi joutuvat äh, monet ja, ja nimenomaan sisämarkkinat. Ja kuitenkin samanaikaisesti meillä on nimenomaan mahdollisuus päästä eroon kriisistä sisämarkkinoiden kautta. Näinhän me olemme tehneet Montin, Lucresin mietintöjen myötä. Euroopan parlamenttihan on tukenut näitä hallinnointi on keskeinen osa sisämarkkinoita, niin kuin tiedätte. Uusia ehdotuksia on tehty kilpailukykyisten markkinoiden elvyttämiseksi ja meidän on luonnollisesti sisällytettävä tämä myöskin yhdeksi osaksi pakettia, kasvupakettia. Jo pitkään olen ollut sitä mieltä, että julkisen taloudellinen hyvä hallinnointi yhtäältä ja myöskin kasvu, toisaalta sisäinen kasvu, ne ovat yhteensopivia, mutta tämän lisäksi niitä pitää myöskin hallinnoida yksissä tuumina, jotta löydämme ratkaisuna. Niin kuin ymmärrätte, sisämarkkinat liittyvät kasvuun. Se voi luoda investointeja, kasvua, sosiaalista koheesiota, palveluita voidaan lisätä, Tämä kaikki on mahdollista toteuttaa sisämarkkinoiden puitteissa, jossa löydämme uusia toiminta-aloja. Sisämarkkinoiden hallinnointia on kuitenkin parannettava, jotta kansalaisten kuluttajien ja parinkymmenen miljoonaa yrityksen, joista suurin osa on pk-yrityksiä, että niiden toiminta ja elämä helpottuisi. Yritykset ja äh, pienyritykset erityisesti äh, haluavat äh, tehokkaasti osallistua sisämarkkinoihin ja sen vuoksi tämä edellyttää meiltä nopeita toimia esimerkiksi New Pilot-hankkeen avulla ja muiden kuluttajapainotteisten hankkeiden avulla. Tämä liittyy kiinteästi myöskin tulostaulu projektiin. Sen kautta on mahdollista saada tietoa siitä, mikä toimii ja mikä toimii vähemmän huonosti tai ei toimi. Tällainen tulostaulu laaditaan kaksi kertaa vuodessa ja se antaa meille kuvan siitä, millä tavoin sisämarkkinalainsäädäntö on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä eri maissa. Meillä on aika juhlaviakin lukuja jäsenmaista emme lähde niitä tässä kuitenkaan nimeämään, mutta niin kuin sanottu, herra Busutilkin näitä lukuja painottaa. Meillä on myöskin muita keinoja harjoittaa seurantaa sisämarkkinasääntöjen toimivuudesta Euroopassa. Äsken viittasin kriisi, meidän on otettava sitä oppiksi, ymmärrettävä mitkä asiat eivät toimi ja jokaisessa jäsenmassa onkin löytynyt valmiutta uusiin ponnistuksiin. Me haluamme entistä avoimempaa toimintaa ja luonnollisesti tiiviimpää yhteistyötä sekä teidän parlamentin jäsenten että jäsenmaiden kanssa. Me olemme 27.2. jo tehneet taseen, ensimmäisen taseen tilanteesta – ja seuraavassa kesäkuun neuvoston kokouksessa asiat otetaan uudelleen esille ja siinä yhteydessä pohditaan sitä, millä tavoin sisämarkkinat ja sisämarkkinalainsäädäntö voidaan toteuttaa nimenomaan myönteisellä hyvällä tavalla. Ensinnäkin kasvu, uusien sääntöjen laatiminen ei onnistu, me tunne myöskin kentällä toteutettavaa lainsäädäntöä. On turha laatia liikaa sääntöjä. Usein se on jopa itse vastaan kääntyvää. Ei pidä syyllistyä epätasapainoiseen tilanteen luomiseen, koska se voi rajoittaa mahdollisuuksia, kansalaisten mahdollisuuksia, yritysten mahdollisuuksia ja, ja luoda jopa työttömyyttä. Siksi me ehdotammekin sisämarkkinatoimenpidepakettia ja aiomme jatkossa asettaa marginaalin ainoastaan 0,5 prosentin lukuun. Aikaisemmin kyse oli sietorajasta, joka oli yksi prosentti. Euroopan komissio toimii yhteistyössä jäsenmaiden kanssa, jotta sisämarkkinalainsäädäntöä voidaan järkiperustaa ja parantaa. Olen sitoutunut asiaan, yhtä sitoutunut teidän kanssanne harjoitettava yhteistyöhön kuin myöskin kansallisten jäsenmaiden kanssa harjoitettavaan yhteistyöhön. Oli sitten kysymyksessä palveludirektiivi, julkispalveludirektiivi, e-kauppadirektiivi tai, tai mitkä tahansa muut. Sitoudun tähän toimintaan ja toimin yhteistyössä jäsenmaiden edustajien kanssa entistä tehokkaammin. Aion myöskin olla yhteydessä eri maiden pääkaupunkeihin ja alueiden edustaviin kaupunkeihin, koska sitä kautta on mahdollisuus saada käsitys siitä, millä tavoin sisämarkkinoiden todelliset toimijat toteuttavat lainsäädäntöä ja mitä toiveita heillä on. Mutta niin kuin sanottu, tähän kysymykseen tullaan palaamaan kesäkuussa. Sitten vielä viimeinen kysymys, erilaiset toimintamahdollisuudet ja keinot, joita meillä on käytettävissämme, ne on asetettava nyt kansalaisten ja yritysten käyttöön. Ja kaiken on oltava selkeää, avointa. Puhun nyt erityisesti tiedonannosta, informaatiosta. Tähän mennessä sitä on annettu ehkä jossain määrin epä järjestelmällisesti. Meidän on oltava tehokkaita. Sinun Eurooppasi sivusto on esimerkiksi tärkeä tässä yhteydessä ja myöskin Solvit, joka on ongelman ratkaisu paketti, netissä toimiva ongelmanratkaisupaketti, sen merkitystä on myöskin syytä korostaa. Nämä ovat seikkoja, jotka on hyvä pitää mielessä, kun juhlimme sisämarkkinoiden 20. juhlapäivää. Me haluamme kasvua, lisääviä, kasvua lisäävät proaktiiviset sisämarkkinat. Ja tämä kaikki luonnollisesti liittyy läheisesti sisämarkkinatoimenpidepakettiin, jota olemme yhdessä jäsenmaiden kanssa työstäneet. Euroopan parlamentti, Euroopan komissio, kaikki asianosaiset ovat mukana tässä hankkeessa, jotta pystymme puhaltamaan uutta tuulta sisämarkkinoiden toimintaan. Kyse ei ole siitä, että toimisimme ainoastaan omassa piirissämme. Meidän on oltava yhteydessä myöskin ruohonjuuritason esimerkiksi Krakovassa käynnistettiin aloite, jo, jossa päätettiin käynnistää sisämarkkina viikot lokamarraskuussa jokaisessa jäsenmaassa. Tällä tavoin jäsenmailla on mahdollisuus esittää saatuja tuloksia ja miettiä sitä, millä tavoin päästään pirstaloituneesta toiminnasta eroon. Yhtenäismarkkina-asiakirja on tässä hyvänä pohjana ja, ja muitakin esimerkkejä sisämarkkinoiden toimivuudesta on. Luonnollisesti myöskin kansalaisten toiveet on pidettävä mielessä. Meidän on painotettava kasvua, kilpailukykyä ja työllisyyttä. Kiitokset. Kiitän. Sitten jatkamme poliittisten ryhmien puhujilla. Ensinnä pyydän edustaja Andreas Schwabia EPPn puolesta. Kolme minuuttia, olkaa hyvä. Frau Präsidentin. Hyvä puhemies, arvoisa komissaari, hyvät kollegat. Olemme kaikki varmaan samaa mieltä siitä, että kuten komissaari sanoi, sisämarkkinoista ei saa tulla kriisin ensimmäinen uhri. Päinvastoin, 20 vuotta sitten lähdimme kehittämään tätä järjestelmää ja meidän tulee tehdä kaikkemme, jotta sisämarkkinoilla sovelletaan yhtenäisiä sääntöjä, joita me olemme täällä laatimassa. Ja tästä syystä haluaisinkin kiittää edustaja Busutilia siitä työstä, jota hän on sisämarkkinavaliokunnassa tehnyt. Tämä tulostaulu osoittaa selkeästi, missä ollaan menossa sisämarkkinoiden toteutumisen suhteen. Mutta hyvät kollegat, 20 vuotta sitten sisämarkkinat otettiin käyttöön. Ja nyt kun asiasta keskustellaan ja vuoden lopussa, kun juhlitaan tätäkin vuosipäivää, niin silti meidän on pohdittava, mitä on saatu aikaisesti, aikaiseksi ja missä olisi vielä petraamisen varaa. Ja kun katsotaan Busutilin mietintöä tulostaulusta, niin se osoittaa selkein sanakääntein, mitkä ne puutteet ovat. Yleisesti ottaen on olemassa vajetta avoimuuden suhteen ja sisämarkkina relevantin lainsäädännön täytäntöönpano, vaje on selvä ja sitten tämä yhden prosentin kriteeri, jota kovinkaan monet eivät ole pystyneet saavuttamaan. Ja tämä ehkä ei välttämättä suoraan osoita, miten huonosti sisämarkkinalainsäädäntöä tietyissä maissa pannaan täytäntöön. Sillä me tiedämme, että eurooppalaista lainsäädäntöä sisämarkkinalainsäädäntöön liittyen ei panna oikealla tavalla täytäntöön. Ja olen vakuuttunut siitä, että meidän täytyy saada lisää avoimuutta aikaiseksi. Ja ei siitä ole mitään hyötyä, jos komission oikeudellinen yksikkö ilmoittaa, että rikkomusmenettelyt käsitellään suljetuin ovin. Meidän täytyy saada avoimuutta aikaiseksi, jotta me tiedämme, mitä jäsenvaltiossa tehdään väärin, eli mikä on tämänhetkinen täytäntöönpanon puute, ja toisaalta me tarvitsemme tietoa siitä, miksi jäsenvaltiot eivät korjaa tilannetta komission vaatimuksesta. Tästäpä syystä voinkin tukea edustaja Positilia sanoen, että me tarvitsemme nopeutettua rikkomusmenettelyä. Niin, kahdeksan vuoden ajan olen ollut tämän talon jäsen ja monien direktiivien ja asetusten, erityisen direktiivien osalta edustajat ja jopa komissiokaan ei oikein tiedä, missä määrin direktiivi on transponoitu kansallisella tasolla. Parlamentti on useampaan otteeseen vaatinut, että jäsenvaltioiden täytäntöönpanotaulukot saadaan käyttöömme. Vihdoinkin näin olisi myöskin toteutettava tai toimittava. Me tarvitsemme todellakin nämä korrelointitaulukot kaikkien jäsenvaltioiden osalta esimerkiksi vuoteen 2004 peilaten. Näin voisimme hiukan valottaa tätä epämääräistä tilannetta. Sitä kautta voimme lähteä yksinkertaistamaan tätä prosessia ja mielelläni osallistun tähän työskentelyyn. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Correa de Campos. Neljä minuuttia. Kiitokset puhemies. Arvoisa puhemies, komissaari Barnier, kiitokset esittelijälle hänen vaatimastaan työstä. Sisämarkkinoiden hyvä toiminta luo lisää työpaikkoja ja se antaa myöskin kuluttajille mahdollisuudet äh, toimia äh, ja, ja äh, saada toimia nimenomaan hyvissä taatuissa olosuhteissa. Tällä hetkellä elämme vaikeita aikoja, tuotantoluvut laskevat, mutta toisaalta, jos ajattelemme asiaa lainsäädännön kannalta, lainsäädännön siirtäminen kansallisen lainsäädännön osaksi on nopeutunut. Kuitenkin, jos tarkastelemme 500 miljoonan ihmisen sisämarkkinoita, on edellytettävä samoja sääntöjä, koska osa jäsenmaista toimii oikeudenmukaisesti reilusti, toiset taas ovat niin sanottuja huonoja oppilaita. Sisämarkkinoiden hallinnointisäännöt luotiin uudestaan vuonna 2011 Siinä yhteydessä Euroopan parlamenttiakin kuultiin ja me annoimme oman kantamme asiasta. Peräänkuulutamme entistä tehokkaampaa sisämarkkinahallinnointia. Kuitenkin jäsenmaat usein toimivat liian hitaasti, ne eivät sitoudu lainsäädännön äh, siirtämiseen osaksi kansallista lainsäädäntöä ja siksi Euroopan parlamentin ja kansallisten äh, parlamenttien pitäisi olla tiiviimmin mukana äh, kannustamassa äh, jäsenmaita siirtämään äh, lainsäädäntö osaksi oman lainsäädäntöään. Solvit-järjestelmä on mahdollisuus, joka nopeuttaa rikekäytäntöjä. Sitä ei kuitenkaan käytetä siinä määrin kuin se olisi mahdollista. Ja toivonkin, että Euroopan komissio lanseeraisi uusia toimia rikkomismenettelyn nopeammaksi toteuttamiseksi. Alun alkaen kreikkalainen kollega laati mietinnön samoista kysymyksistä. Ja sen seurauksena Krakovassa päätettiin lanseerata kansalaiselle, kansalaisille suunnattu sisämarkkinatoimintakampanja, joka toteutetaan tämän vuoden lopulla. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kansalaiset halutaan sitoa mukaan sisämarkkinoihin. Eri tahot, kuluttajat, lainsäätäjät, osakkeenomistajat, yrittäjät, kaikki asianosaiset on saatava mukaan sisämarkkinahankkeeseen ja, ja sitä kautta meillä on mahdollisuus toteuttaa sisämarkkinat entistä tehokkaammin. Joitakin yllätyksiäkin mietinnöstä on löydettävissä. Euroopan komissio ehdottaa riippumattoman riidanratkaisuelimen elimen luomista ja toisaalta taas esittelijämme puhuu eurooppalaisen syyttäjän käyttöönotosta. Mielestäni tällainen järjestelmä luo lisää monimutkaisuutta ja tekee tilanteesta kuluttajille vaikeasti ymmärrettävän. Olemmekin äh, pahoillamme siitä, että tällainen monimutkainen ehdotus on sisällytetty mietintöön. Toivon, että käymme tästä nyt keskustelua ja otamme huomioon vallitsevat olosuhteet ja, ja teemme päätökset siinä hengessä. Paljon kiitoksia seuraavana ALDE-ryhmän puolesta edustaja Satsimarkaakis. Viisi ja puoli minuuttia, olkaa hyvä. Rouva puhemies, hyvät kollegat, hyvä esittelijä, arvoisa komission jäsen. Alle-ryhmän puolesta voin ilmoittaa, että olemme erittäin tyytyväisiä Busutilin laatimaan mietintöön. Tämä osoittaa uudemman kerran, että silloin kun kyse on tärkeistä asioista, niin silloin parlamentti toimii eturintamassa. Joten kerran kiitos teille, edustaja Busutil. Tämä on todellakin ajankohtainen aihe, jota käsittelemme. Sillä kyse ei ole vain ainoastaan täytäntöönpanosta, Siis sellaisten toimenpiteiden täytäntöpanosta, joista sovimme jo 20 vuotta sitten. Mutta me olemme havainneet, että epätasapainoja vallitsee sisämarkkinoilla. Erityisesti toteuttamisasteen osalta. Ja me olemme nähneet, että on syntynyt eräänlainen epätasapainon tila ja Eurooppa ja sen sisämarkkinat eivät kykene toimimaan talouskasvun moottorina, jos emme nyt panosta siihen, varsinkin nyt tänä juhlavuotena. Ja minä uskon, että sisämarkkinoiden tulostaulu voisi olla toimiva ennalta varautumisen väline. Se voi osoittaa varhaisessa vaiheessa, mikäli kehitys on menossa väärään suuntaan. Silloin toimisimme todellakin johdonmukaisesti talouspoliittisella rintamalla. Ja olen erittäin tyytyväinen siihen ajatukseen, että tämä tulostaulu julkaistaisiin kerran vuodessa. Meidän täytyy yhtäältä varmistaa, että ne kansantaloudet, jotka toimivat tehokkaasti, niin niitä ei tulisi rangaista näistä toimista. Ne, jotka toimivat ponnekkaasti, heitä ei tulisi syrjiä. Mutta on tietenkin selvää, että luokkaprimustenkin kannalta olisi järkevää, että naapurivaltiossa toimitaan maltillisesti eikä eletä yli varojen. Ja tärkeää on panna lainsäädäntö täytäntöön nopeammin. Me tarvitsemme selkeitä täytäntöönpanotavoitteita, niin kuin mietinnössäkin sanotaan. Ja mitä tulee täytäntöönpanon nopeuteen, niin siinäkin on olemassa selkeitä eroja. Me tiedämme, että noin 5,5 äh, kuukautta meni aikanaan tällaisten lainsäädäntöehdotusten täytäntöön panoon, mutta nykyään se on jo yli kahdeksan kuukautta. Ja tämä tarkoittaa sitä, että jäsenvaltioiden tulisi toimia sitoumustensa mukaisesti ponnekkaammin juuri eurooppalaisen lainsäädännön transponoinnissa. Lisäksi on sanottava, että 20 vuotta tätä on eletty ja nyt on havaittavissa, että Euroopan unionissa kilpailukyky eri alueiden välillä on hyvin erilainen. Vahvimmat kansantaloudet ja heikoimmat kansantaloudet ovat hyvin, hyvin kaukana toisistaan alhaisen koron politiikka euron käyttöönoton myötä on myöskin vahvistanut tätä suuntausta. Meidän eurooppalaisten on panostettava sisämarkkinoiden toimintamahdollisuuksiin, mutta me olemme kuitenkin unohtaneet, että kilpailukykyä ei voida varmistaa juuri tällaisen lainsäädännön avulla. Mitä tulee tulostauluun, niin se tarjoaa mahdollisuuden tasapainoiseen lähestymistapaan. Nyt on kulunut 20 vuotta tämän hankkeen aloittamisesta ja nyt täytyy varmistaa, että voimme toimia tasapainoisemmin kansallisella tasolla ja ehkäpä tuonnempana myöskin alueellisella tasolla. Vain ainoastaan siten voimme varmistaa, että myöskin syrjäisimmillä alueilla, erityisesti etelässä, saamme aikaiseksi kokonaistaloudellisen tasapainon tilan. Me tiedämme, että pohjoisessa tilanne on erittäin hyvä ja etelässä hyvin huono. Ja jos emme puutu tilanteeseen, niin tilanne ei tule paranemaan. Mutta minä uskon, että tulostaulun avulla voimme saada tasapainon aikaiseksi. Ja tulostaulun avulla voimme todellakin varmistaa, että pääsemme tasapainotilaan. Mutta tämä ei pitäisi olla pelkkää sanahelinää. Tämän juhlaviikon aikana meidän pitäisi tarttua tarjolla mahdollisuuteen, jotta sekä pohjoisen vahvat ja myöskin muut voivat tehokkaasti toimia ja nauttia sisämarkkinoiden saavutuksista. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Görling ECRn puolesta kaksi minuuttia. Thank you, Madam President. Kiitos puhemies. Ryhmäni tervehtii tätä mietintöä. Kuten kaikki tietävät, me emme aina ole liian innoissaan esityksistä, täällä parlamentissa, mutta tämän esityksen puolesta olemme erittäinkin innokkaita myönteistä innokkuutta sen suhteen, että voisimme saattaa loppuun sisämarkkinat. Yritykset ja kuluttajat nauttivat tietenkin ja hyötyvät eniten hyvin toimivista sisämarkkinoista. Ja tämä on erityisen tärkeää näinä haastavina taloudellisina aikoina, kun katsomme sitten ulospäin Euroopasta markkinoille, äh, kohtaamme viennin haasteet, emme saa jättää huomiota sisämarkkinoiden äh, ongelmia ja mahdollisuuksia toisaalta. Sisämarkkinoiden äh, aikaansaanti ei lopu hyvän lainsäädännön aikaansaamiseksi saamiseen, vaan tarvitaan myös rajat ylittäviä synergioita eri hallintojen välillä sekä lainsäädännön täytäntöönpanoa. Ilman tätä täytäntöönpanoa kuluttajat eivät voi hyötyä sisämarkkinoiden tarjoamista eduista. Ryhmäni tukee komission ponnisteluja ja erityisesti komissaari Barnien äh, pyrkimyksiä raportoida yksityiskohtaisesti jäsenvaltioiden edistysaskeleista sisämarkkinalainsäädännön transponoinnissa. Haluaisimme täytäntöönpanosta vielä lisää tietoa ja selkeitä, selkeää raportointia myös seuraamusmenettelyistä ja rikkomismenettelyistä Kun ihmisiä syytetään ja osoitetaan sormella, se on usein aika raaka keino, mutta toisaalta se on hyvin tehokas, samoin kuin se, että nostetaan jalustalle ne, jotka tekevät hyvin ja menestyvät hyvin. Meidän on jatkuvasti uudistettava ja päivitettävä tietoa sisämarkkinoista. Meidän on priorisoitava toimenpiteitä, esimerkiksi digitaalisten sisämarkkinoiden loppuun saattaminen sekä sisämarkkinoiden sisäiset pankkisiirrot ja muut on tärkeää, että sisämarkkinatransponointia käsitellään avoimesti ja kiireellisesti niin, että kun me nyt vietämme 20. juhlavuotta, näemme todella sisämarkkinat Euroopan kruunun jalokivenä. Kiitoksia seuran edustaja Paskoa. EFD puolesta kaksi ja puoli minuuttia, olkaa hyvä. Pan komisár, v tomto roku si pripomíname 20. výročie vytvorenia jednotného trhu ako jedného z najvýznamnejších nástrojov. Vietämme nyt sisämarkkinoiden 20. vuosijuhlaa ja se on tärkein keino tukea talouskasvua Euroopassa. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa, että sisämarkkinoiden edut on turvattava ja että tämä työ ei lopu siihen, että lainsäädäntöä hyväksytään, mutta valvonta, transponoinnin valvonta ja täytäntöönpanon valvonta on hyvin tärkeää ja on varmistettava, että kansalaiset pystyvät käyttämään oikeuksiaan sisämarkkinoilla esimerkiksi Solvit-verkoston ja Sinun Eurooppa-sivuston sekä eurooppalaisten työvoimapalveluiden kautta. Lisäksi on mietittävä, miten lupaviranomaiset, sertifiointiviranomaiset voivat varmistaa myös markkinoille pääsyn tuotteille. Slovakian Eh, elintarvikevirasto ilmoittaa jatkuvasti rikkomuksista elintarvikkeiden osalta, jotka ovat päässeet markkinoille ja jotka eivät ole EU-lainsäädännön mukaisia laadultaan tai terveysominaisuuksiltaan. Muistanette dioksiiniskandaalin eh, sianlihassa ja siipikarillihassa viime vuonna Pohjoismaissa ja Saksassa. Olemme eh, saaneet tietoimme, että yksi puolalainen yritys eh, pakkasi uudelleen eh, tiettyjä tuotteita ja sitä myytiin elintarvikkeena. Se joutui siis elintarvike ehm, kiertoon. Tämä oli suolaa, jota käytettiin ehm, uudelleen Tämä oli te, teillä käytettyä, siis tiesuolaa, jota käytettiin elintarvikkeisiin. Ja tämä äm, samanlainen tilanne kävi myös äh, maisilastujen kanssa, konfleiksien kanssa. Ne olivat saastuneita, kun ne saavuttivat kuluttajien pöydät. Yhä enemmän tällaisia tapauksia tulee ilmi ja sisämarkkinoiden perustan parantaminen tarkoittaa sitä, että on varmistettava myös tätä valvontamekanismia Euroopassa, jotta tuotteita ei pääse markkinoillemme väärin. Oikein paljon kiitoksia. Seuraavana edustajan Gustafsson QNGLn puolesta. Kiitos puhemies. Minä en aio tässä nyt laulaa ylistyslaulua sisämarkkinoista, vaan puhua enemmänkin sen puutteista. Emu ja sisämarkkinat ovat mielestäni äh, haitanneet enemmänkin äh, sisämarkkinoilla tavaroiden äh, liikkuvuutta. Tämä on luonut köyhyyttä, luokkaerojen kasvua sekä kurjuutta. Ja tasa-arvon ajattelu on jäänyt tausta-alalle. Se, että sisämarkkinoita pidetään vahvimpana keinona saada kestävä kasvu aikaan, ei näin voi olla. Sisämarkkinoiden, sisämarkkinat eivät voi luoda työpaikkoja. Sitä varten tarvitaan uutta talouspolitiikkaa, joka on vihreää, ekspansiivista. Se ö, ottaa ihmisen ennen järjestelmää ja panostaa julkisiin investointeihin. EUn pitäisi olla suorassa yhteydessä kansalaisiin ja kuluttajiin oman yhteyspisteensä kautta. Eivätkö miehet ja naiset voisi mennä näihin konttoreihin ja kertoa mielipiteensä tästä politiikasta, joka ei hyvää povaa tulevaisuudelle. Meidän pitäisi todella ottaa ihmisten ja luonnon paras huomioon, eikä vain tukea suuryrityksiä. Tällä hetkellä sisämarkkinoilla on luotu muurit ympäröimään sitä ulkoisilta uhilta, ja meillä on tuhansia köyhiä ihmisiä, jotka tulivat Eurooppaan halusivat tulla Eurooppaan, mutta hukkuivat Välimeren aaltoihin hakeessaan parempaa elämää. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Uvama ja sitoutumattomien puolesta puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. 20 vuotta sisämarkkinat ovat perustuneet neljään pilariin ja kyllähän sisämarkkinoista on ollut hyötyä Euroopan kansalaisille, mutta täyden hyödyn saaminen tarkoittaa sitä, että kansalaisläheisesti katsomme mitä puutteita on olemassa ja sitä varten tarvitsemme välineitä kuten solvit. Solvitin työntekijät toimivat nopeasti ja tehokkaasti, mutta valitettavasti väkeä ei ole riittävästi näissä verkostossa töissä. Olisi hyvä investoida henkilökuntaan eikä uuteen epämääräiseen EU-virastoon, joista kansalaiset eivät muutenkaan ole kovinkaan vakuuttuneita. Sisämarkkinat pystyvät vaikka ja mihin, mutta ne eivät pysty ratkaisemaan talouskriisiä, varsinkaan silloin, jos ei huomioida, mihin sisämarkkinat kykenevät näennäiset itsenäiset ammatin harjoittajat toimivat Euroopassa, vaikka he ovatkin oikeastaan nykyajan orjia. Ja me tiedämme, että tämä on yksi monista esimerkkeistä ja me tiedämme myöskin, että noin 10-17 tuhatta näitä niin sanottuja itsenäisiä ammatinharjoittajia toimii rakennusalan sektorilla pelkästään Hessenin osavaltiossa ja me tiedämme, että he eivät todellakaan saa kovinkaan paljon palkkaa. Ja me emme voi hyväksyä sitä, että sisämarkkinoita käyttäen ihmiselle maksetaan 10 euroa eikä 35 euroa tariffin mukaisesti. Tästä on haittaa sekä koko kansan taloudelle että juuri näille itse työntekijöille. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia nyt seura- muihin edustajiin. Ensimmäisenä edustaja Baldassare, kolme minuuttia. Grazie, presidente. Kiitokset puhemies, arvoisa komissaari. Olen täysin samoilla linjalla herra Busutulin kanssa ja toivonkin, että Euroopan parlamentti hyväksyy mietinnön suurella enemmistöllä, jotta voisimme vahvistaa entistä enemmän sisämarkkinoiden toimintaa. Ne ovat äärimmäisen, äärimmäisen strateginen keino Euroopan unionin markkinoiden kehittymiselle. Mielestäni meidän on annettava nyt selkeä, vahva merkki jäsenmaille – Viimeiset eh, tulokset arvioinnista ovat osoitus siitä, että jäsenmaat itse asiassa kiertävät entistä enemmän velvollisuuksia siirtää eh, yhteisön lainsäädäntöä kansalliseen lainsäädäntöön. Siksi tarvitaan entistä enemmän ponnistuksia ja tiukempia eh, sanktioita rikkeiden yhteydessä. Solvit on mielestäni tästä hyvä esimerkki. Itsekin olen jonkun verran varauksellinen, kun tarkastelen subsidiariteettiperiaatteen käyttöä, jos solvitin oikeudellinen perusta muutetaan tähän perustuvaksi. Nimittäin se johtaisi siihen, että ratkaisumallit olisivat varsin moninaisia, kun kuitenkin tavoite on kaikille sama oikeudellisten rikkomusten poistaminen. Lissabonin sopimuksen yhteydessä Euroopan parlamentin roolia vahvistettiin entisestään. Meillä on melko laajat toimivaltuudet Euroopan unionin lainsäädännön tarkistuksen ja uudelleenlaatimisen suhteen. Nyt jos haluamme toimia entistä hedelmällisemmässä yhteistyössä kansallisten äh, jäsenvaltioiden virkamiesten kanssa, mielestäni meidän on äh, selkeästi ja tarkkaan äh, tarkasteltava myöskin yhteistyötä, jota harjoitetaan eri kansallisten parlamenttien meidän välillä. Kiitoksia. Seuraan edustaja Weiler. Kolme minuuttia. Rouva puhemies, hyvät kollegat, arvoisa komission jäsen. Viime viikolla saksalais-ranskalaisen kumppanuustapahtuman yhteydessä sain pitää puheen tämän 20. juhlavuoden tiimoilta. Mutta ihmiset pitivät tätä itsestäänselvyytenä. Mutta on hienoa, että kansalaiset ymmärtävät tai pitävät sisämarkkinoita itsestäänselvyytenä ja erityisesti sen neljää peruspilaria. Minä todellakin toivon, että me teemme kaikkemme, jotta olemassa olevia esteitä revitään maan tasalle. Me tiedämme, miten Saksa ja Ranska ovat yrittäneet rakentaa uusia muureja, mutta ihmisten ja ihmisten vapaa liikkuminen on yhtä tärkeää kuin pääoman liikkuminen. Mitä tulee mietintöön, se on erinomainen. Ja Solvitin kaltaiset välineet ovat omiaan selvittämään, kykenevätkö ja haluavatko jäsenvaltiot ylipäätään eurooppalaista lainsäädäntöä ja pyritäänkö neuvoston päätöksen mukaisesti esteitä poistamaan. Me haluamme yksinkertaistaa sisämarkkinoita, me haluamme, että PK-yritykset pääsevät yksinkertaisemmin sisämarkkinoita hyödyntämään, mutta me tiedämme, että kyse ei ole aina vain maan koosta. Täällä jo kuultiin, että Malta on toiminut mallikkaasti toisin kuin Belgia. Ja edustaja Busutille, mielenkiintoinen ehdotus, jonka olette esittäneet. Voin sitä kyllä tukea osittain, mutta kun katsomme mietintöänne, niin sieltä löytyy vaatimuksia, jotka menevät samaan suuntaan. Nimittäin kohta 18 ja artikla 24 näistä vastaavuustaulukoista ja artikla 21 eli tuomioistuimen nopeampi toiminta. Ehkäpä meidän tulisi panostaa näihin asioihin. Sosiaalidemokraattien puolesta korostettakoon neljää seikkaa. Ensinnäkin täytäntöönpanoon pitää olla moitteetonta, eli tässä ei pitäisi tarjota kenellekään mitään erityis erityiskohtelua. Ja edustaja Chatsimarkakis, jos voisitte kuunnella minua, niin Saksan hallituksen liberaalit pyrkivät paneutumaan juuri tähän maksuliikennedirektiiviin ja kuulemani perusteella tilanne ei näytä kovinkaan ruusuiselta. Toisaalta sisämarkkinat vastaavat kriisin haasteisiin. Se tarjoaa kasvua työpaikkojen luomisen kautta. Ja kolmanneksi sanottakoon, että mitä tulee työntekijöiden suojeluun, niin nykyiset määräykset ovat liian hankalat. Ja edustaja Barnier, Haluaisin kritisoida komissiota tältä osin, eli sosiaalinen äh, yhdenvertaisuus, sitä tarvitsemme, sillä mitä tulee tähän sosiaaliseen yhdenvertaisuuden ja johdonmukaisuuteen, sitä meidän on aina peräänkuulutettava. Kuten Delors aikanaan sanoi, me tarvitsemme kilpailua, yhteistyötä ja solidaarisuutta. Sitä kautta saamme yhtenäistettyä olemassa olevat voimat. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia. Sitten edustaja Zuber, puolitoista minuuttia. Kiitokset puhemies. Mietintö pitää sisällään äärimmäisen kiintoisia periaatteita, koska tässä sisämarkkinat nähdään kasvua tuottavana lähteenä ja toisaalta taas elämme täyttä häkää kriisiaikaa. Sen vuoksi minun mielestäni rahoitusmarkkinat ja suuryritykset, suurinvestoijat ovat, äh, sel, ovat selvästi tämän kriisin taustalla. Nähtävästi äh, taloudellinen toiminta on jatkuvasti joutunut äh, vaikeampiin toimintapuitteisiin ja samaan aikaan puhutaan siitä, miten sisämarkkinat ovat parantaneet tilannetta. Päinvastoin jäsenmaissa on yksityistetty entistä enemmän liiketoimintaa ja yritystoimintaa ja esimerkiksi elintarvike- ja energia-alalla tuontitoiminta on jatkuvasti kasvatettu. Millä tavoin sisämarkkinat ovat tuoneet etua esimerkiksi oman maahan, oman maahani Portugalin työpaikkoja on menetetty valtavat määrät, köyhyys on kasvanut, ihmiset ovat syrjäytyneet. Samaan aikaan esimerkiksi pankit, vakuutusyhtiöt, liikenneyritykset, niitä on, on yksityistetty ja ihmiset ovat joutuneet entistä hankalampaan tilanteeseen. Totta on, että liikkumisen vapaus on annettu kaikille sisämarkkinoiden yhteydessä, mutta mielestäni kyse on enemmänkin pääomien vapaasta liikkuvuudesta ja se on sitä politiikkaa, jota me emme halua. Edustaja Tseken ei näytä olevan paikalla, joten annan edustaja Galille puheenvuoron. Olkaapa hyvä. Kiitoksia. Alkuun kiittäisin edustaja Busutilia tästä mietinnöstä. Haluaisin kiittää häntä siitä, että tämä on käytännönläheinen ja tehokas asiakirja. Täällä korostetaan välineen merkitystä, eli että voitaisiin yksinkertaistaa sisämarkkinoita ja tunnistaa omat tehtävämme selkeämmin. Olen kollegoitteni kanssa samaa mieltä. He ovat jo todenneet, että sisämarkkinoilla on pitkä menneisyys, mutta silti sisämarkkinat eivät toimi vielä sataprosenttisesti, mutta fakta on se, että kaikki eurooppalaiset nauttivat sisämarkkinoista. Kaikkien kansalaisten pitäisi pystyä nauttimaan tästä sisämarkkinoiden tarjoamasta edusta. Tulostaulu näyttää, että tilanne paranee, se nyt on hyvä asia, mutta se ei tarkoita sitä, että voisimme levätä laakereillamme. Meidän täytyy katsoa tarkemmin, mikä on tämänhetkinen tilanne, missä ovat tämänhetkiset puutteet, millä saroilla voisimme tehostaa toimintaamme transponointivajeen poistamiseksi. Minä uskon, että tämän mietinnön avulla kykenemme tähän analyysityöskentelyyn ja mietintö osoittaa, että meidän ei tulisi lähteä viilaamaan pilkkuja, vaan meidän tulisi rohkeasti tarttua olemassa oleviin haasteisiin. Saanen ottaa esille yhden seikan. Mitä tulee julkisiin hankintoihin, niin 15-20 prosenttia Euroopan unionin BKTstä perustuu julkisiin hankintoihin. Ja jos eurooppalaista lainsäädäntöä voitaisiin soveltaa oikealla tavalla, niin se tarkoittaisi melkoisia säästöjä. Ja silloin Euroopan unioni voisi olla myöskin kilpailukykyinen, mutta se edellyttää, että tiukan säästö kauden aikana keskittyisimme myöskin siihen, miten lainsäädäntöä transponoidaan kansallisella tasolla. Minä uskon, että olemme valinneet oikean tien, mutta meidän täytyy myöskin todeta, että lainsäädännön täytäntöönpano on vielä puutteellista. Mutta sekään ei vielä riitä, että me vain lisäämme avoimuutta. Me tarvitsemme tällaisen keskitetyn asiointipisteen näiden ongelmien identifioimiseksi ja käsittelemiseksi, ja meidän tulisi pyrkiä välttämään päällekkäistä työskentelyä. Eli me tarvitsemme johdonmukaista lainsäädäntötyöskentelyä siten, että me huomioimme kansalaisten esittämät toiveet ja voimme varmistaa työpaikkoja. Minä olen vakuuttunut, että vakuutunut siitä, että tulostauluja ei pitäisi vain lukaista läpi ja sanoa, että asia kunnossa, vaan meidän tulisi todellakin ryhtyä tuumasta toimeen, kun tulostaulukkoon sanomaan luemme. Hyvää on saatu aikaiseksi, mutta työmaata vielä riittää. Kiitoksia. Per tre minuutti. Seuraavaksi herra Kofferati, kolme, kolme minuuttia. Grazie. Kiitos puhemies. Herra komissaari, kaikki olemme vakuuttuneita siitä, miten tärkeät eh, sisämarkkinat ovat Euroopan rakennushankkeessa. Siitä on saatu kokemusta jo 20 vuoden ajalta. Se on itse asiassa yksi keskeisimpiä eh, Euroopan unionin eh, toimintoja. Sisämarkkinoiden kautta meillä on mahdollisuus saada vankka pohja kasvulle eri jäsenmaissa. Nimenomaan näistä syistä onkin kiinnitettävä erityistä huomiota tiettyihin seikkoihin, joita täällä on keskustelun kuluessa jo käsiteltykin. Kriisi, tämänhetkinen kriisi on valitettavasti sisämarkkinoiden pahin vihollinen. Ainakin kansalaiset näkevät tämän näin. Kriisi vie pohjaa pois siltä lisäarvolta, jota sisämarkkinoiden kautta on saatu aikaiseksi. Siksi meidän on nyt keskityttävä olennaiseen ja mietittävä äh, sitä, että miksi ilman kasvua äh, meidän työmme sisämarkkinoilla äh, muodostuu entistä vaikeammaksi. Kriisi, joka vallitsee lähestulkoon kaikissa jäsenmaissa, asoittaa meille uusia tavoitteita. On annettu erilaisia perusteluja, jotka ovat kuitenkin vajaita. Ne eivät selitä tilannetta ja sitä, miksi kriisin on ajauduttu lopulta kuitenkin ja neuvosto tekemättä päätökset. Yhtäältä voidaan esittää, että jäsenmaat ovat syyllisiä, koska ne ovat liian hitaita lainsäädännön siirtämisessä oman kansallisen lainsäädäntöön. Tämä on poliittinen, poliittinen valinta. Toisen, toisaalta taas joissakin tapauksissa keskitytään epäolennaisiin seikkoihin. Tässä yhteydessä keskitymme keskiarvojen tarkasteluun, mutta jos kiinnitämme huomion rikkeisiin ja alhaisiin toteuttamistasoihin ja niihin maihin, jotka siihen syyllistyvät, tilanne on aivan erilainen. Ja, ja, ja se tuo esiin ikään kuin vilpillisiä keinoja, joita käytetään eri jäsenmaissa. Nyt meidän on keskityttävä esimerkiksi sanktioiden langettamiseen tai mahdollisesti siihen, että pyritään ennakoimaan riskien syntymistä. Solvit-järjestelmä on hyvä esimerkki siitä. Sen kautta on mahdollista nopeuttaa riskien käsittelyprosessia. Arvoisat kuulijat, olemme saaneet puhua kriisistä, siitä, miten ulkoiset tekijät ovat vaikuttaneet kriisin syntymiseen, mutta minä en tässä valossa ymmärrä kansan, unionin syyttäjän toimen luomista. Jos me kerran haluamme mahdollisimman nopean käsittelyn riketapauksissa, mielestäni siihen on nyt keskityttävä eikä monimutkaistettava asiaa. Kiitoksia seuran edustaja Vertman. Kiitoksia rouva puhemies. Arvoisat kollegat, tällä aikaa kaikkialla Euroopan unionissa on havaittavissa, minkälainen vaikutus talouskriisillä on. Jotta pääsemme kasvun polulle, meidän täytyy keskittyä sisämarkkinoihin. Se on keskeisin toimintaväline. Me tarvitsemme kansalaisten ja yritysten sisämarkkinoita. Tästä syystä me tarvitsemme synergiaa kansalaisten, kansallisten viranomaisten välille ja niiden pitäisi toimia ponnekkaammin, jotta voidaan varmistaa, että lainsäädäntö transponoidaan aikataulutuksen mukaisesti. Jäsenvaltioiden on pidettävä kiinni sitoumuksistaan ja varmistettava avoimuutta ja tehokkuutta. Kansalaisten ja yritysten on nähtävä, mitä etua sisämarkkinoista on. Tästä on hyötyä juuri Solvitin kautta ja minä haluaisin vielä kerran kiittää edustaja Busutilia tästä erinomaisesta mietinnöstä. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Seuraavana vielä kerran edustaja Schwab, kolme minuuttia. Kiitoksia rouva puhemies, arvoisat kollegat. Kuultuani nämä kommentit, niin olen osittain yllättynyt. Edustaja Gustafsson vasemmiston puolelta ilmoitti, että että sisämarkkinat olisivat johtaneet ihmisiä köyhyyteen ja sisämarkkinoista olisi ollut hyötyä vain ja ainoastaan suurille yrityksille. Tulkoot minun vaalipiiriini, sieltä ei löydy ensimmäistäkään suurta yritystä, se elää sisämarkkinoista. Sieltä löytyy hyvin hyvin pieniä pk-yrityksiä, jotka hyötyvät sisämarkkinoista. Ilman sisämarkkinoita näillä yrityksillä ei olisi niin hyviä toimeentulomahdollisuuksia kuin nyt. Joten voin sanoa, että Gustafssonin lausuma ei pidä paikkaansa. Sitten kollega Weiler viittasi puheenvuorossaan siihen, että maksuviive direktiivi osa, osalta Saksassa täytäntöönpano on puutteellista. No ei pidä välttämättä paikkaansa sekään. Tärkeää on, että me toteamme, ja huomioimme, että neuvostokin on näitä direktiivejä laatimassa ja sen pitäisi varmistaa, että direktiivit pannaan Saksassakin täytäntöön niin kuin on sovittu. Ja haluaisin vielä kerran palata asiaan, johon ei kovinkaan moni ole puuttunut, mutta edustaja Busutilin tekstissä tämä maininta löytyy. Jos päädymme siihen, että lisää asetuksia otetaan käyttöön ja kyllähän komissio sisämarkkinoiden toimenpidepaketin yhteydessä on esittänyt omat ehdotuksensa, eli millä saroilla meidän tulisi toimia. Asetus tarkoittaa käytännössä sitä, että jäsenvaltioilla on enemmän pelivaraa, mutta johdonmukaisesti toimimme kuitenkin. Ja meidän tulisi panostaa jatkossa siihen, että meidän tulisi vähentää juuri transponointivajetta ja edustaja arvoisa komissaari, haluaisin sanoa, että meidän kannaltamme on erittäin tärkeää, että meidän tulee pohtia sitä, että milloin meidän tulisi käyttää direktiiviä ja milloin tulisi käyttää asetusta juuri parhaiden sisämarkkinatulosten aikaansaamiseksi. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Salli Moose. Øh, Kiitos puhemies. Hyvät kuulijat. Kun olin pieni tyttö 20 vuotta sitten, en ollut kovin innostunut sisämarkkinoista. Ajattelin, että se hyödyttäisi vain kapitalisteja ja pääomia eikä ihmisiä ollenkaan. Onneksi olen pyörtänyt mielipiteeni asiassa. Olen nähnyt sen toiminnassa ja täytyy sanoa, että sisämarkkinat tämänpäiväisessä muodossaan – se on eurooppalaista yhteistyötä ja sisämarkkinat ovat vaikuttaneet kasvuun, työllisyyteen sekä kansalaisten hyvinvointiin Euroopassa. Mutta on myös hyvin tärkeää, että tämä on edelleenkin niin tulevaisuudessa. Siksi meidän on varmistettava, että sisämarkkinat edelleenkin toimivat yhä paremmin, jopa paremmin kuin menneisyydessä. Siksi meidän on ponnisteltava yhä enemmän on häpeä, että neuvosto ei ole täällä paikalla kuulemassa keskustelua, sillä yksi asia on hyvin tärkeä. Se, että jäsenvaltiot ymmärtävät, että heillä on suuri vastuu siinä, että varmistetaan, että sisämarkkinalainsäädäntöä todella täytäntöönpannaan kansallisesti. Kuten esittelijä sanoo, äh, on käynyt ilmi, että osa meistä on mallioppilaita, jos kaikki olisivat yhtä hyviä kuin Malta transponoinnissa, niin sisämarkkinat toimisivat todella hyvin. Siksi minä uskon, että loppujen lopuksi kyseessä on jäsenvaltioiden halusta kyse. Haluamme, meidän on parannettava tätä halua. Jos emme tee tätä paremmin, me menetämme tuen sisämarkkinoille, kansalaisten tuen ja yritystemme tuen sisämarkkinoille. Nytkin me nauramme niille maanviljelijöille, jotka ovat rakentaneet uusia häkkejä merkkejä kanoilleen tai uusia munituspaikkoja kanoilleen. Ja huomaamme, että meillä onkin sitten vapaiden kanojen munia markkinoilla. Me on tärkeää, että kuluttajat voivat luottaa, että tuotteet ovat turvallisesti tuotettuja, että markkinoiden valvonta toimii ja että voimme varmistaa myös sen, että ne työntekijät, jotka menettävät työpaikkansa, koska viranomaiset eivät voi taata tasavertaista kilpailua työmarkkinoilla, niin meidän on parannettava toimintamme tällä alalla. Tulostaulu on hyvä instrumentti osoittaaksemme meille eh, tietä tulevaisuuteen. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa siitä myöskin, että meillä voisi olla tällainen nopeutettu menettely niille jäsenvaltioille, jotka eivät vuosittaisessa tarkastuksessa pärjää, niiden rikkomuksiin on puututtava nopeammin. Voimme tehdä kuitenkin tänä päivänä jo aika paljon, kuten komissio sanoi, työ, ryhmä, joka käy läpi pääkaupunkeja auttaakseen pääkaupungeissa täytäntöönpanoa ja transponointia. Kiitokset mietinnöstä, kiitokset panostuksesta sisämarkkinoihin. Varmasti pystymme parempaan vielä ja tulevina 20 vuonna varmistamme, että markkinat ovat kansalaisille eikä toisinpäin. Kiitoksia. Edustaja Mitchell ei valitettavasti ole salissa, joten edustaja Repo saa puheenvuoro. Kolme minuuttia, olkaa hyvä.

mutta meillä on myös se vaara, että me tuhoamme itse omat mahdollisuutemme. Tässä suhteessa Busutilin mietinnössä otetaan kantaa todella erittäin tärkeään asiaan, lainsäädännön implementointiin. Yhä edelleenkään kaikki jäsenmaat eivät ota yhdessä sovittuja direktiivejä ja asetuksia käytäntöön sovituissa aikarajoissa

esimerkiksi ympäristöön liittyviä säädöksiä miten eu aikoo saavuttaa esimerkiksi eurooppa kaksituhatta kaksikymmentä strategian tavoitteet mitä tulee resurssi ja energiatehokkaaseen eurooppaan

Paljon kiitoksia. Seuraan edustaja kaksi ja puoli minuuttia. Puhemies, haluan esittää kiitokset kollegalleni herra Busutille mietinnöstä, oma mietinnöstä. Siinä käsitellään aihetta, jossa kaikki jäsenmaat ovat samaa mieltä poikkeuksetta – Kukin jäsenmaa on sitä mieltä, että sisämarkkinat ja niitä tarkasteleva tulostaulu on myönteinen seikka. Jotta sisämarkkinat toimisivat hyvin, edellytetään tiettyjä sinne kun on tyyppisiä sääntöjä ja, ja niiden noudattamista. Valitettavasti kuitenkaan kaikki edistysaskeleet eivät ole toteutuneet. Jotkut jäsenmaat nimittäin viivyttelevät äh, lainsäädännön siirtämisessä kansalliseen lainsäädäntöön. Eurooppalaiset äh, säännöt, äh, kun niitä siirretään kansalliseen lainsäädäntöön, niiden on luonnollisesti oltava myöskin hyvän laatuisia. Kun aloitetaan kolmikantaneuvottelut Euroopan parlamentin neuvoston ja komission välillä, törmätään tilanteeseen, jossa valitettavasti usein tietyt jäsenmaat eivät ole yhteistyökykyisiä ja yhteistyöhaluisia. Tulostaulut, vastaavuustaulukot ovat vasta ensimmäinen askel, kun pyrimme laadukkaaseen ja oikea-aikaisen lainsäädännön siirtämiseen osaksi kansallista lainsäädäntöä. Mielestäni jäsenmaiden velvollisuuksia olisi korostettava entistä enemmän tässä siirtämisprosessissa. Kiitoksia seuraavan edustaja Rapti, kolme minuuttia. Kiitoksia rouva puhemies, hyvä komission edustaja. Minäkin haluaisin kiittää edustaja Busutilia erinomaisesta työstä. Valmistelin oikeastaan erilaista puhetta, mutta valitettavasti minun on tartuttava muihin asioihin, nimittäin seuraavasta syystä – Sain juuri eteeni tämän tarkistuksen. Ja tämä tarkistus muuttaa tilanteen aivan täysin. Se muuttaa koko mietintöä. Kreikassa on olemassa sanonta, se mikä kauniisti alkaa, päättyy tuskaan. Ja tämä tuli nyt mieleeni, kun luin tätä tekstiä. Simon, sinun mietintösi alkoi erinomaisella tavalla. Se oli hieno teksti, jonka enemmistö voi myöskin hyväksyä. Ja valiokunnassa se hyväksyttiin yksimielisesti, mutta loppu tulee olemaan kivulias. Ja syy tähän on se, että sisämarkkinat ja sisämarkkinoiden tulostaulu ei puutu lukuihin, vaan se koskettaa ihmisiä. Kysehän on Euroopan kansalaisista. Ja kyse on todellakin näistä Euroopan kansalaisista, jotka kamppailevat kriisin keskellä. Euroopan parlamentissa vain keskustellaan ja toimitaan lainsäätäjänä Euroopan kansalaisten hyväksi, mutta parlamentti tekee tätä työtä liian myöhään. Meidän täytyy puuttua tämän hetkiseen tilanteeseen. Ja me tiedämme, että tulostaulu osoittaa, missä määrin jäsenvaltiot kykenevät transponoimaan EU-lainsäädäntöä ja soveltamaan tätä lainsäädäntöä kansallisella tasolla. Ja me tiedämme, että tietyissä maissa on olemassa puutteita. Me olemme kaikki samaa mieltä siitä, että kyseisiä jäsenvaltioita on tavalla tai toisella rangaistava, mutta sitä ennen on selvitettävä, mistä syystä tällainen vaje tai puute on päässyt syntymään. Miksi näin on päässyt käymään? Miksi on käynyt niin, että puolet jutuista liittyvät ympäristöön ja verotukseen? No sehän kertoo oikeastaan kaiken. Paraikaa keskustelemme taloudellisesta tilanteesta ja mikäli asiat ei saada kuntoon, mikäli harmoniaa ei saada aikaiseksi, niin silloin syntyy todellinen kriisi. Ja nyt pöydällä on tällainen tarkistus, ja siinä sanotaan, on yleisesti ottaen, että meidän pitäisi luoda eräänlainen eurooppalainen yleinen syyttäjävirasto, uusi taho, joka vastaisi rangaistusten langettamisesta jotta jäsenvaltiot toimivat velvoitteidensa mukaisesti. Hyvä Simon, hyvät kollegat, minä en usko, että tällaisilla välineillä pääsemme Euroopassa eteenpäin ja tuskin se parantaa sisämarkkinoiden hyväksyttävyyttä. Rova puhemies, mitä tulee keppiin ja porkkanaan? Niin, sosialistit ja demokraatit puoltavat porkkanoiden tarjoamista. Me emme usko, että EPP kannattaisi vain ainoastaan tätä rankaisumenettelyä. Kirja. Kiitoksia. Herzog ei ole paikalla, joten puheenvuoron saa edustaja Haber. Neljä minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Olen tyytyväinen, että pääsin tänne vaikka vähän myöhässä ja kiitos, että saan olla tässä puhujalistan loppupuolella. Valitettavasti en päässyt kuuntelemaan Simon Busutilin esittelyä hänen mietinnöstään ja teidän vastaustanne komissaari, siihen, mutta haluaisin vain sanoa, että mm, Valiokunnan puheenjohtajana olen tyytyväinen, että niin moni kollega on vaivautunut paikalle tukeakseen teitä emme ole aina kaikista asioista samaa mieltä, kuten edustaja Rapti sanoi, mutta kuitenkin uskoakseni tässä mietinnössä analysoidut yksityiskohtaiset asiat osoittavat, kuinka sitoutunut ja äh, valiokuntani on tähän asiaan ja kuinka syvällistä tietoa sillä on siitä. Ja tämä varmasti otetaan vakavissaan tämä mietintö. Valitettavasti kun en kuullut täällä muiden puheenvuoroja, en tiedä toistanko tässä nyt sitä, mitä muut ovat jo sanoneet, mutta minun huomioissani haluaisin keskittyä nimenomaan kahteen pääkohtaan. Palaan hetken kuluttua tähän kysymykseen rikkomuksista, jonka edustaja Rapti otti esille, mutta haluaisin korostaa sitä, mitä minusta pitäisi pitää asioiden sisämarkkinoiden tehokkuuden evoluutiona ja kehityksenä, että ymmärretään, kuinka paljon meillä on menetettyjä mahdollisuuksia sisämarkkinoilla. Yksi Eh, edeltäjistänne, komissari Bolkenstein aikanaan sanoi yhdessä tiedonannossaan, minä olen ollut riittävän pitkään täällä, että olen jo yhden mietinnönkin siitä laatinut, niin hän eh, sanoi, että eh, sisämarkkinat on niin kuin Ferrari, joka ajaa kakku. No, Ferraria hän ei varmaan halunnutkaan, vaan kyseessä oli tällainen varmuus, saata, kaikille saatavuus ja vakaus ja vankkuus. Mutta ongelma, joka meillä tosiaan on, hyvät kollegat, on se, että me emme tiedä, kuinka monta menetettyä mahdollisuutta on jossain sisämarkkinoilla. Kun yritykset ovat yrittäneet myydä palveluita tai tuotteita laillisesti maissa, joissa he laillisesti saavat niin tehdä, ja heitä haittaavat edelleenkin esteet, jotka olisi palvelu- ja äm, tuotepaketilla, lainsäädäntöpaketilla pidetty poistaa ja he lähtevät jonnekin toisille markkinoille tai vaihtavat tuotetta. Näitä menetettyjä mahdollisuuksia emme koskaan ole laskeneet. Kyseessä on enemmänkin yritysten asenteet, solvit ja tämä yksittäinen yhteyspiste kuluttajille. Nämä ovat niitä jotka, asioita, jotka osoittavat näitä menetettyjä mahdollisuuksia. Tässä on vain yksi lyhyt kappale asiasta, mutta se on hyvin merkittävä. Pyydämme, että eurobarometritutkimuksista tehdään julkisiksi tulokset ja haluaisin kysyä komissaarilta, onko tässä vuosittaisessa eurobarometritutkimuksessa tietoisuuden lisäämistoimenpiteitä, joilla varmistetaan, että yritykset ja kuluttajat tietävät solvitista, tietävät tästä yhtenäistä yhteyspisteestä ja näistä yksittäistä asiointipisteistä, että he tietävät, että heillä meillä on ikään kuin yksi hyvin voimallinen brändi, jotta kuluttajat tietävät, kenen puoleen kääntyä asioissaan. Toinen asia, joka liittyy sitten näihin seuraamuksiin rikkomusmenettelyihin. Ydinajatus mietinnössä tästä nopeutetusta menettelystä on edelleen voimassa. Voi olla, että tällainen riippumaton rikkomusarviointi on ehkä vielä hiukan ennenaikaista, mutta kun tässä sanotaan potentiaalisesti voidaan harkita sellaista. Jos ihmiset eivät voi siis myydä tuotetta tai palvelua sen vuoksi, että joku hallitus ei täytäntöönpane lainsäädäntöä, se on korjattava nopeasti, koska mielestäni tässä viivästytetty oikeus on menetetty oikeus. Kiitos. Paljon kiitoksia nyt käsittelyyn ilman puhujan luettelua. Ensimmäisenä edustaja Uvovic. Hvala lipa, predsedujoča, spoštovani gospod komisar. Ob 20. obletnici. Paljon kiitoksia, hyvä puhemies, arvoisa komissaari. Nyt juhlimme 20. vuosipäivää keskellä kriisiä ja luemme tätä Busutilin mietintöä. Minun mielestäni tämä on erinomainen asiakirja meidän täytyy muistaa, että me emme taistele Euroopassa toisiamme vastaan, vaan meidän tulisi keskittyä siihen, että kilpailemme globaaleilla markkinoilla, esimerkiksi BRICS-maita maiden kanssa. Ja tästäpä syystä nämä ehdotukset ovat mielestäni oivia. Ja minä uskon vakaasti siihen, että meidän tulisi keskittyä tiedon välittämiseen, sillä me tiedämme, että portaaleja löytyy joka maasta vaikka kuinka paljon, mutta vaikka olisi ikään kuin alan asiantuntija, niin näitä välineitä ei käytetä. Asiasta ei tiedoteta, ei suullisesti eikä kirjallisesti riittävän laajalti, joten vain, ja vain harvat PK-yritykset ovat tietoisia näistä välineistä, muut eivät tiedä niistä oikeastaan yhtään mitään. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja seuraava edustaja. Kiitokset puhemies. Sisämarkkinat ovat äh, keskeisessä asemassa, äh, kun pyrimme äh, siirtymään lamasta ulos Euroopan unionissa. Se edellyttää sitä, että eurooppalaiset direktiivit äh, toteutetaan äh, kirjaimellisesti. Me tarvitsemme entistä selkeämpiä ja vahvempia sääntöjä sisämarkkinoiden hallinnointiin. Euroopan unionin kansalaiset odottavat sisämarkkinoiden parempaa toimivuutta kun tarkastelemme vastaavuustaulukoita, huomaamme, että ainoastaan jotkut jäsenmaat ovat toteuttaneet velvollisuutensa lainkirjamme mukana. Toiset taas ovat jättäneet velvollisuutensa huolimatta, joskin edistystäkin on tapahtunut. Brons, Kiitoksia. Seuraavana edustaja Brons. In the early days of what was the EEC, the words... Etyn aikaisina päivinä vapaakaupasta puhuttiin ja vapaus on myönteinen sana ja se on houkuttava sana, joka johti harhaan monia todellisuudessa. Tämä, tä, tällä maksettiin nyt sitten menetetyt työpaikat ja suljetut tehtaat. Esittelijä viittaa tarpeeseen, että jäsenvaltioiden on transponoitava ja täytäntöönpantava eh, EU-lainsäätäjien tekstejä ja että eh, rikkomusmenettelyihin ryhdytään nopeasti niiden osalta, jotka eivät ole näitä haittoja eh, poistaneet. Tässä pyydetään myös val- parempaa valvontaa komissiolta. Vuonna 1973, kun yhdistynyt kuningaskunta liittyi, me pelkäsimme orvelilaista maailmaa ja vapaa ja vapaus olivat pelottavia sanoja. Nyt todellisuus on unohtunut eurokraateilta kokonaan. Paljon kiitoksia. Ja lopuksi vielä edustaja Tunund Hornstein. Dziękuję pani przewodnicząca. To niezwykle <clears throat> ten... Kiitos puhemies. Tulostaulut ja sisämarkkinat, nämä molemmat ovat äärimmäisen merkittäviä kysymyksiä ja jokainen tietää, että tulossa taulujen myötä sisämarkkinoiden toiminta tulee käsittely myöskin eurooppalaisten kansalaisten parissa. Niiden tarkoituksena on edesauttaa tilannetta, antaa meille tarkasteltavaksi lukuja, joiden pohjalta voimme tehdä tiettyjä, vetää johtopäätöksiä – Myöskin hyvien käytänteiden vaihtaminen tulee tätä kautta entistä helpommaksi, mahdollisemmaksi. Sinun Eurooppasi on hyvä ehdotus ja myöskin omassa mietinnössäni kaksi vuotta sitten esitellyt uudet mahdollisuudet sisämarkkinoiden toimivuudeksi ovat olleet eduksi. Mielestäni kaikki mitä tehtävissä on, on syytä tehdä. Se kuitenkin edellyttää sitä, että Euroopan parlamentti ja komissio toimivat tiivissä yhteistyössä, jotta kansalaiset ymmärtäisivät sisämarkkinoiden merkityksen. Barnier, Ja sitten komissaari Barnier. Kiitokset puhemies ja kiitokset kaikille te omissa puheenvuorossanne ehdotuksissanne esititte kiintoisia kommentteja. Haluan esittää kiitokset kaikille teille, niin kuin esimerkiksi Rova Görin ja, ja muut. Kun puhutaan sisämarkkinoista, puhutaan kasvuvarauksesta. Herra Kofferaatti puhui kriisistä – itse asiassa suurena uhkana sisämarkkinoille. Näin aluksi voi ollakin, mutta totesin kuitenkin, että tässä kriisitilanteessa on totta, että vedetään kotiin päin ja, ja kansallistetaan kysymyksiä, mutta siitä huolimatta eurooppalainen taloudellinen toiminta etenee, mutta jos kansallisia kotiinpäinvetoja ja protektionismia lisätään, ei pystytä edistymään. Tietenkin vapautta on syytä lisätä, mutta rikkomuksia ei pidä sietää. Mielestäni tätä kautta meillä on mahdollisuus lisätä kasvua. No niin, tämä tästä. Meidän on toimittava ja meillä on myöskin ymmärrettävä sisämarkkinoiden sisältö ja mahdollisuudet. Monet vetosivatkin tähän, eli tieto, se on äärimmäisen tärkeää. Herra Busutilkin puhui tästä omassa mietinnössään. Heikkouksista on päästävä eroon. Huono transponointi ja, ja puutteellinen osaksi lainsäädäntöä saattaminen. Nämä kaikki ovat kysymyksiä, jotka edellyttävät ratkaisuja. Puhuttiin paljon myöskin avoimuudesta, se on itsestään selvää. Jos tarkastelemme yleisesti eh, laajasti eh, tulostauluja, eh, sisämarkkinoiden arviointi mahdollisuutena, niin mielestäni tämä antaa meille hyvän käsityksen siitä, miten sisämarkkinat toimivat. On totta, että 40 prosenttia liiketoiminnasta on ongelmissa, mutta joka tapauksessa tulostaulujen kautta meillä on mahdollisuus harjoittaa arvioita tarkasti direktiivi direktiiviltä ja, ja sääntö säännöltä. Eli kaiken kaikkiaan tulostaulujen kautta meillä on mahdollisuus myöskin toteuttaa tiettyjä ennakkohälytysjärjestelyjä, jos tarve sitä vaatii. Viiveet, Rova Tuun ja, ja muutkin puhuivat viiveistä ja hyvistä käytänteistä, ne ovat niin ikään tärkeitä. Herrat Svav ja Stolojan tuottivat esiin seikkoja, e, jotka ovat minunkin sydäntäni lähellä. On totta, että kaikilta jäsenmailta on edellytettävä sitä, että tulostelut myöskin julkaistaan. Rikkomismenettelyihin liittyen voisin todeta, että olen varsin päättäväinen tämän asian suhteen. Haluan velvoittaa jäsenmaat toimimaan sääntöjen mukaisesti. Se edellyttää kuitenkin tiettyjä kannustimia – joita herra Repo olemme jo tehneetkin. Meillä on tavoitteena asioiden parantaminen. Meillä on pilot, hanke ja, ja sen kautta rikkomusten määrä on vähentynyt huomattavasti. Mutta totta on, että rikkomusmenettely ja sanktioiden käyttöönotto ovat aivan liian hitaita vielä tällä hetkellä. Yritykset, ihmiset, kansalaiset eivät välttämättä tunne täysin solvit-järjestelmän mahdollisuuksia. Nyt toivonkin, niin kuin täällä monet esittivät, lisää henkilöstöä Solvitin piiriin ja, ja lisää valvontaa niin ikään tarvittaisiin. Rova Weiler, Rova Rapti, herra Busutil, monet muutkin esittivät äh, ajatuksen uudesta yleisestä syyttäjästä, syyttäjävirastosta. Se on ymmärrettävää ja, ja myöskin yhteisen lainsäädännön puitteissa ymmärrettävissä, mutta kuitenkin meillä on tietty vastuu siltä kannalta tarkastellen ehdotuksen voi ymmärtää, mutta toisaalta päällekkäisyyksiä on syytä välttää. Euroopan parlamentin rooli on myöskin valvoa sitä, että sovitut säännöt toteutetaan – ja sitä se harjoittaa yhteistyössä komission kanssa. Euroopan komission roolista ja sen toiminnasta, kun tekstejä siirretään ja saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä. Siihen liittyen voin todeta, että tietyillä sektoreilla, sisämarkkinoilla asioita painotetaan enemmän kuin muilla – pyrimme siihen, että kilpailukyky, kasvu, ne ovat seikkoja, joita pyritään lisäämään priorisoimalla tiettyjä aloja. Mutta kuitenkin nolla toleranssi tässä yhteydessä on tervetullutta, niin kuin tarkistuksessanne esitettäkin. Sisämarkkinoiden hyvä toimiminen edellyttää sitä, että olemme myöskin vaativia ja, ja säännöt ovat sitovia luonteeltaan. Kun tarkastelemme asioita kilpailukyvyn kasvun ja, ja rahoituksen budjetoinnin kannalta, on edellytettävä tällaista toimintaa vuoropuhelu kansalaisten kanssa ja pk-yritysten kanssa luonnollisesti niin ikään välttämätöntä. Sisämarkkinaviikon ajatus onkin nimenomaan siinä, että sisämarkkinakysymyksiä tuodaan esiin ja, ja, ja niitä tehdään tunnetuksi. Meillä on mahdollisuus myöskin uusien viestimien kautta, internetin ja muiden keinojen avulla lisätä tietoisuutta ja, ja valistaa ihmisiä. Kollegani Tajani ja, ja muut pyrkivät myöskin siihen, että vuoropuhelua pk-yritysten kanssa kohdennetaan entistä tarkemmin. Tätä asiaa on jo pitkään pidetty esillä ja olemme keskustelleet siitä teidänkin kanssanne PK-yritysten toiminnan nivoaminen sisämarkkinoihin ja, ja niitä sääteleviin sääntöihin on luonnollisesti tärkeää ja se edellyttää myöskin kansallisten parlamenttien yhteistyötä. Herra Paskua viittasi markkinoiden avoimuuteen ja tavaroiden liikkuvuuteen sisämarkkinoilla. Se on tärkeä asia. Ja kuten tiedätte, kollegani komissaari Dali on tehnyt paljon tämän asian eteen. Niin kuin Rova Galpers ja, muut täällä totesivat, sisämarkkinoiden sisäpuolelta on löydettävissä myöskin yksittäisiä sektoreita – jotka liittyvät esimerkiksi julkisiin hankintoihin. On mietittävä, mitä me, voitte, mitä me voimme sillä sektorilla tehdä. Ajattelen vaikkapa sähkömarkkinoita. Tulokset ovat olleet äärimmäisen myönteisiä. Euroopan parlamentissa järjestettiin herra Tarabellan ja Severian ja muiden kanssa workshop, jonka työn tuloksena nähtiin miten hyviä tuloksia saadaan, kun julkiset hankinnat nimenomaan sähkömarkkinoilla toimivat. Ja Sitä kautta on saatu valtavia säästöjä aikaiseksi ja, ja muun muassa digitalisointi on edennyt hyvään tahtiin. Herra Svabin kanssa olen myöskin samoilla linjoilla, kun hän puhui objektiivisuudesta ja siitä, miten sitä on toteutettava pk-yritysten suuntaan. Kaikkea toimintaa olisi nopeutettava, mutta on luonnollisesti otettava huomioon myöskin se, että jotkut yritykset ovat varsin pieniä, toiset taas suuria, joten ei voida edellyttää aivan samoja kriteereitä jokaiselta yritykseltä. Herra Gustafsson, te puhuitte yhtenäismarkkinoista. Mitä yhtenäismarkkinoilla tarkoitetaan? Se on ikään kuin alusta. Se on yhteinen pohja, vankka pohja ja, ja kaikki mitä sen päälle rakennetaan, oli sitten kyse julkisesta tai yksityisestä hankkeesta. Sen on maattava vakalla pohjalla, jos haluamme kasvua vihreää kasvua, niin kuin, niin kuin täällä todettiin. Myöskin Eurooppa 2020 liittyy keskeisesti tähän, kuten myöskin sisämarkkinatoimenpidepaketti, jonka täällä monet mainitsivat. Kilpailukyky, markkinat ja sosiaalinen markkinatalous, nämä ovat keskeisiä termejä, kun puhumme sisämarkkinoista. Ja eh, loppukesästä valmistuvassa yhtenäismarkkina-asiakirjassa eh, numero kaksi. Nämä kaikki on otettu huomioon. Kuten herra Schwab eh, totesi, meidän on edellytettävä entistä suurempaa tehokkuutta, kun teemme arviointeja. Mielestäni meidän on keskityttävä enemmän asetuksiin kuin varsinaisiin direktiiveihin. Mutta niin kuin sanottu, yhtenäismarkkina-asiakirja sitä lisää valottaa. ministerineuvoston kokouksessa niin ikään asia otettiin esille, mutta ennen kaikkea kyse on yhteistyöstä, jota harjoitetaan parlamentin, komission ja neuvoston välillä. Kyse on asiasta, jota on käsitelty jo useamman kuukauden ajan. Nyt on aika ryhtyä tuumasta toimeen sanoista tekoihin sisämarkkinoilla on vielä paljon esteitä ja, ja mitä enemmän esteitä on, sitä enemmän menetettyjä mahdollisuuksia meillä on ja tätä emme voi hyväksyä, jos haluamme päästä eteenpäin. Me tarvitsemme hyviä välineitä, työkaluja ja niin kuin herra Busutil totesi, kaikki lainsäädäntöteksti, jota meillä sisämarkkina-alalta on, on nyt siirrettävä kansalliseen lainsäädäntöön ja, ja yritysten toimintaan, jotta voimme edetä vauhdikkaasti ja päästä eteenpäin. Tämä on mielestäni äärimmäisen tärkeää, kun pyrimme lisäämään kasvua ja kilpailukykyä Euroopan unionissa. Oikein paljon kiitoksia ja lopuksi vielä puheenvuoro mietinnön laatijalle. Edustaja Busutil. Kiitoksia. Niin, minulle kerrottiin, että minulla olisi neljä minuuttia puheaikaa. Niin, alkuun rouva puhemies, haluaisin kiittää komission jäsentä Barnieria ja kaikkia kollegoja, jotka ovat esittäneet omat näkemyksensä tämän mielenkiintoisen keskustelun aikana. Lähes kaikki ovat tukeneet minua ehdoita. Jotkut ovat esittäneet tiettyjä varaumia tarkastukseni liittyen, mutta siihen palaan tuonnempana. Saanen palata siihen paradoksiin, jonka komissaari Barnier esitti keskustelun alkajaisiksi. Hän sanoi, että paradoksi on se, että yhtäältä me kaikki ymmärrämme, minkälaisia mahdollisuuksia sisämarkkinat tarjoavat, tai oikeastaan lähes kaikki meistä ymmärtävät nämä mahdollisuudet, mutta toisaalta me tiedämme, että sisämarkkinoita ensimmäisenä syytetään, kun asiat eivät mene suunnitellulla tavalla. Eli sitä syytetään protektionistista syistä. Ja tämä on se paradoksi, josta on päästävä eroon. Tämä on se este, joka on revittävä edeltämään. Ja tähän voidaan päästä kolmella tavalla. Ensinnäkin transponoinnin osalta meidän täytyy toimia johdonmukaisesti, aikataulun mukaisesti. Jos tähän emme kykene, niin silloin edessä on ongelmia. Toisaalta täytäntöönpanoa on tehostettava. Jos emme toimi tehokkaasti tällä saralla, niin silloin ei ole mitään hyötyä laatia näitä lakeja laisinkaan. Ja kolmanneksi, kansalaisille ja yrityksille on tarjottava toimintamahdollisuuksia, mikäli asiat eivät etene toivotulla tavalla. Jotkut ovat esittäneet varaumiaan näihin tarkistuksiin, joita tullaan esittelemään. Ihan lyhyesti näihin liittyen seuraava niin tarkistuksessa sanotaan, että komissiota pyydetään ottamaan käyttöön nopeutettu rikkomusmenettely ja harkitsemaan, siis harkitsemaan sitä, että voitaisiin ottaa käyttöön komission sisällä e, tällainen sisämarkkina rikkomuksia käsittelevä puolueeton taho. Tämä on tarkistus, jonka tarkoituksena on tukea tätä nopeutettua äh, rikkomusmenettelyä. Me haluamme saada siis lihaa ympärille. Näin komissiolle tarjoutus mahdollisuus toimia ilman poliittista painetta. Me tiedämme, että komissio kokee usein, että siihen pyritään poliittisesti vaikuttamaan silloin, kun kyse on lainsäädännön transponoinnista kansallisella tasolla, erityisesti rikkomusmenettelyn alkuvaiheissa. Ja se tarkoittaa käytännössä useimmiten sitä, että rikkomusmenettelyt viivästyvät viivästymistään. Kyse ei ole siis sanktioinnista, niin kuin Rapti esitti, vaan siitä, että tämä ei olisi niinkään poliittinen prosessi, vaan nopeampi prosessi. Kyse on siitä, että sisämarkkinat vain toimisivat paremmin. Niin, aikataulutuksen. Miksi nyt? No nyt kyse on päivän polttavasta kysymyksestä. Jos emme nyt toimi, niin silloin olemme menettäneet mahdollisuuden toimia. Olen kaikkien kanssa samaa mieltä siitä, että Euroopan vahvuus perustuu sisämarkkinoihin. Ja nyt herää kysymys siitä, että miten voimme varmistaa sisämarkkinoiden toimivuuden siten, että siitä voivat kaikki hyötyä. Meidän tulee todellakin pyrkiä paneutumaan olemassa oleviin haasteisiin ja ongelmiin, jotta voimme saada aikaiseksi kasvua ja hyvinvointia aikaan saavat sisämarkkinat, koska sitähän kansalaisemme toivovat. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Busutil, hyvät edustajat. Päätämme keskustelun tästä mietinnöstä tähän. Huomenna äänestys toimitetaan kello 12.00.